käsittelyt. Ensimmäinen näistä mietinnöistä on sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma ja esittelijänä on rouva Kaufman. Annankin puheenvuoron hänelle ensimmäisenä. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Tämä oma aloite mietintö perustuu siihen, että komission tiedonannon vuonna 2014 sääntelyn toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Sen jälkeen on jo jonkin verran vettä virrannut, joessa meillä on 2012 vuodesta saakka ollut tämä refit ja komissio on myös ehdottanut uudistuspakettia paremmasta sääntelystä ja sen jälkeen meillä on myös toimielinten välinen sopimus komission, neuvoston ja parlamentin välillä REFIT-ohjelmalla on tärkeä osuus komission työssä ja myös toimielinten lain, äh, yhteistoiminnasta lainsäädäntötyössä. Sillä tulee olemaan tärkeä rooli ja siksi on korkea aika, että tämä parlamentti antaa oman kantansa tästä ohjelmasta. Tämä hyväksyttiin oikeusasian valiokunnassa suurella enemmistöllä ja on hyvä asia, että komission varapuheenjohtaja Zimmerman on ö, paljon tätä asiaa pitänyt esillä. Se on vahva poliittinen signaali kansalaisille, niille kansalaisille, jotka pitävät Euroopan unionin liian byrokraattisena. Kansalaiset odottavat oikeutetusti, että asiat muuttuisivat. Tämä eh, mietintö osoittaa, että ytimessä ei ole se, kuinka paljon lainsäädäntöä on, vaan lainsäädännön laatu on paljon ratkaisevampaa. Ja haluan muistuttaa siitä, että EU yleensä korvaa näitä asetuksia uusilla ja vahvistaa siten yhteistä oikeutta. Dialogi kansalaisyhteiskunnan osapuolten, työmarkkinan osapuolen ja muiden tahojen kanssa johtaa siihen, että EU on läpinäkyvä ja johdonmukainen ja niin siksi annamme suuren arvon sille, että kaikkien sidosryhmien ja intressiryhmien kannat otetaan laajasti huomioon myös silloin, kun puhutaan niistä kommenteista, jotka komission nettisivuilla uuden otsikon taakkojen poistaminen alla on tulleet ja uuden Refit-alustan luonna puitteissa sen arvioiminen on vielä liian aikaista, mutta parlamentti tulee aivan varmasti tätä prosessia erittäin tarkasti seuraamaan. Lainsäädännössä on entistä enemmän otettava huomioon komission sääntelevä valvonta. Tulevaisuudessakaan komissio ei saa harjoittaa tällaista liikaa. Sen tehtävä on täytäntöönpano ja sillä on poliittinen vastuu, joka sen täytyy myös kantaa. Vaikutusarviot eivät voi korvata tätä. Ja työmarkkinaosapuolten autonomia on myös tärkeää byrokraattisten taakkojen purkaminen erityisesti pk-yrityksille, jotka ovat talouden selkäranka, on hyvin tärkeää, että tässäkin kohdassa on muistettava, että EU ei ole yritys ja hyvä EU-lain säädäntöä ei voi redusoida ö, hyötylaskelmiin, kustannushyötylaskelmiin. Me emme voi asettaa kyseenalaiseksi työntekijöiden oikeuksia, emmekä eh, ne saattaisi, se saattaisi johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että parlamentti tulee erittäin tarkkaavaisesti jatkamaan REFIT-teeman käsittelyä ja haluan vielä kiittää kaikille kollegoille erittäin hyvästä yhteistyöstä valiokunnassa. Erityisesti kiitän tietysti esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Menemme suoraan catch the Eyehin, koska tämä on lyhyt esittely. Ja ensimmäinen puhuja on Angelika Lipa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, hyvä esittelijä. Haluan ihan lyhyesti sanoa, että REFIT-ohjelma on oikein hyvä ohjelma ja meidän täytyy olla iloisia siitä, että komissio vetää konkreettisia eh, ehdotuksia myös pois. Tämä on Junckerin komission tärkeä asia ja haluan vielä ottaa esille lainsäädännön vaikutusten arvioinnin. Olemme parlamentissa tehneet vuosia töitä sen eteen, että sellaiset ehdotukset, jotka tulevat myös parlamentista, saavat kunnollisen vaikutusten arvioinnin osakseen. Tässä asiassa täytyy vielä rohkaista e, komissiota suurempaan kunnianhimoisuuteen. Meillähän on tämä sääntelyn valvonnan valiokunta, me haluaisimme myös tähän riippumattoman komitean, kuten esimerkiksi Saksassa ja Isossa Britanniassa on. Se, mitä komissio tällä hetkellä tekee, on askel taaksepäin. Minä toivoisin, että saisimme tähän riippumattoman valvonnan. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Nibla. Sitten Negresku, yksi minuutti, olkaa hyvä. domnule președinte și eu vreau să încep prin a felicita. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää esittelijää asiakirjasta Refitin liittyen. Sen tiimolta tehtävä sääntelytyö on erittäin tärkeää, koska meidän täytyy päästä eteenpäin toimivuudessa. Komission puolelta me olemme jo saaneetkin ensimmäisen vastauksen pyyntöihimme. Se, että me pääsemme eroon virkavaltaisuudesta ja saamme lisättyä luottamusta, edellyttää totta kai vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, alueiden komitean kanssa, kuten myös talous- ja sosiaalikomitean kanssa, kuten mietinnössä mainittu. Olen iloinen myös siitä, että julkinen kuulemismenettely oli 12 viikon mittainen sekä ennen että jälkeen lainsäädännön. Meidän täytyy taata, että jäsenvaltiot myös täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, niin ne kansalaiset ymmärtävät ja haluavat myös tätä lainsäädäntöä. Kiitoksia kollegani Gresku ja sitten seuraavaksi Anottes Marias. Hyvä puhemies. Euroopan toimielinten professorina Kreetan yliopistossa olen aina korostanut komission työn tärkeyttä. Komissiolla on näillä välineitä, joilla voidaan saada meidän lainsäädäntötyöstämme tehokasta. Näitä välineitä on parannettava, mutta komissio ei kuitenkaan ole tehtävänsä kunnolla tehnyt, jos ajatellaan mitä Kreikassa on Troikan yhteydessä tehty. Siellä on muita intressejä ollut mukana lähinnä velkojien edut ovat olleet mielessä. Viime kuukausien aikana Troikka on pyrkinyt saamaan tietyt eläkeasiat läpi Kreikassa ja on haluttu myös leikata työntekijöiltä tiettyjä etuuksia. Onko tämän komission tehtävä kenttää paneutua tähän? Ei mielestäni. Ja tämä koskee myös veropolitiikkaa, joka Kreikalle päätän, eli Troikan osana. Ette tee omaa työtäni oikein. Kiitoksia. Jakovcic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Millä niin byrokratia on liikaa Herra Timmermans, komission varapuheenjohtaja, puhui tästä asiasta, on puhunut siitä useammin kuin kerran, mutta mitä me itse asiassa teemme yksinkertaistaaksemme näitä proseduureja ja selventääksemme asioita, kun lainsäädännöstä puhutaan, selventääksemme niitä nimenomaan kansalaisille, erityisesti niille, jotka tietyssä mielessä ovat Euroopan unionin asiakkaita tarkoitan tällä niitä lukuisia PK-yrityksiä, joiden, jotka kyselevät meiltä, mistä lähteistä näitä kaikkia säännöksiä tulee. Niitä on aivan valtavasti ja osa niistä onkin hyödyllisiä, mutta yksinkertaistamista peräänkuulutan kuitenkin. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia. Refitin piti olla vedenpitävä muuri 2012. Siihen liittyy pari sataa toimenpidettä, jotta saataisiin säästöä yritykselle ja kansalaisille. Mutta siellä puuttuu paljon hyvin olennaista. Se vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta esimerkiksi 65 suositus ei ole kovin yksinkertainen. 2016 työohjelmakomissiossa sisältää useita aloitteita, mutta eipä juurikaan hallintorasitteen keventämiseksi tai rahoituksen lisäämiseksi. Sitä paitsi alueelliset investoinnit 2014-2020 on yli 250 miljardia. Ja paljon tästä menee virkavaltaisuuteen kun on lupamenettelyä, hallinnointia ja niin edelleen. Marraskuussa 2015 92 prosenttia parlamentin jäsenistä puolsi sen, sitä, että olisi vähän virkavaltaisuutta, mutta päätöslauselmassa juurikaan näitä ole. Minä tuen komissiota kuitenkin aloitetta toteuttaessa, mutta kun kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, Puhuja mikrofoni katkaistiin. Kiitoksia. Sitten komission vuoro. Rouva komission jäsen Jurova, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää rouva Kaufmania Refit äm, mietinnöstä. Sen päätelmät ovat komissiolle suurena rohkaisuna sekä komissiolle että minulle henkilökohtaiseksi se, että teemme EU-sta tehokkaamman laskemalla sen työn hintaa ja hyvää täytäntöönpanoa on kaikkien Euroopan unionin toimielinten yhteinen tehtävä. Onnistumisemme tällä alalla tulee olemaan positiivinen panos kasvuun ja työllisyyteen ja siten myös EUn koskevan väsymyksen torjuntaan toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä, jonka hyväksytte 8.3. liittyy tähän ja mietintö, josta puhumme tänään on ajalta ennen tuota sopimusta, joten monet sen esiin ottamista asioista on jo ratkaistu meidän välillämme. Komissio hyväksyi paremman sääntelyn paketin 19.5.2015 varmistaakseen tehokkaan sääntelyympäristön sekä yrityksille että muille sidosryhmille. Tässä paketissa oli monia toimia, kuten esimerkiksi uusi sääntelytoimikunta, joka on jo valittu puolet. Niistä on komission ulkopuolisia jäseniä ja sen toiminta on myös laajennettu vaikutusten arviointiin. Uudet suuntaviivat ohjaavat parempaa sääntelyä koko poliittisen syklin aikana, mikä tarkoittaa vaikutusten arviointia, konsultointia ja kaikkia muita prosessin osia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista integroitua ohjaustoimintaa on komissiossa valmisteltu ja uusi alusta uusi foorumi on perustettu. Ensimmäinen kokous on jo pidetty ja toivon, että saamme ensimmäiset tulokset ennen kesää tai viimeistään kesällä. Uusi toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä tuo mukanaan monia saavutuksia täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten osalta. Niiden pitäisi parantaa lainsäätäjien keskinäisiä keskusteluja, myös äm, läpinäkyvyys delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta on tärkeää ennen kuin nämä hyväksytään. Ja äh, toimielinten välinen sopimus myös antaa raamit intensiiviselle yhteistyölle toimielinten välillä yksivuotisten ja monivuotisten ohjelmien muodossa. Mitä tulee tehokkaaseen toimivaan säätelyyn, kaikissa näissä kohdissa kerrotaan, miten lainsäädäntöä tulevaisuudessa arvioidaan, jotta voidaan todellakin tarkistaa, toimiiko se siten kuin sen on tarkoitus. Tärkeää on myös yksinkertaistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja vähentää tarpeetonta sääntelytaakkaa, e, jotta pääsemme tehokkaammin tärkeisiin sosiaalisiin ja ympäristötavoitteisiimme. Me tarvitsemme myös toimielinten yhteymielimille yhteisiä tietoteknisiä alustoja. Sen jälkeen, kun komissio on muodollisesti hyväksynyt nämä, se ryhtyy työhön välittömästi parlamentin ja neuvoston kanssa jotta tämä sopimus voidaan hyvin tehokkaasti panna täytäntöön ja jotta saamme aikaan vielä parempaa lainsäädäntöä kansalaisia varten. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Tämä esityslistan kohta on täten käsitelty. Huomenna äänestetään tästä. Sitten työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kyllä. Minä haluaisin esittää valituksen siitä, että meitä on syrjitty. Minun ryhmäni on kaksi kertaa pyytänyt puheenvuoron listan ulkopuolelta, eikä sellaista ole annettu. Täällä on ainoastaan yksi edustaja mukana minun ryhmästäni, emmekö kuitenkin päässeet, kuitenkaan päässeet puhumaan. Arvon kollega, 9, 10, 15, 18 pyyntöä catch tulee usein, niin voi aina antaa jokaiselle ryhmälle puheenvuoroja. Minun täytyy nämä jo oikeudenmukaisesti jakaa. Joskus suuret ryhmät saavat pari puheenvuoroa, joskus pienet eivät saa yhtään. Omakin ryhmäni jää usein ilman puheenvuoroa. Sitten tulemme